päivälle seuraavaksi edustaja Harkinin mietintö, joka liittyy Euroopan globalisaatiorahaston toimintavaikutus ja lisäarvo vuosille 2007-2014. Annan välittömästi puheenvuoron esittely äh, Harkinille neljä minuuttia, olkaa hyvä. First of all... Kiitos puhemies. Ensin haluan aidosti kiittää kollegoja hyvästä rakentavasta yhteistyöstä. Kiitän varjoesitöitä kaikkia valiokuntia. Hyviä lausuntoja on tullut. Mainitsen esimerkiksi budjettivaliokunnan IS Jean-Claude Denanin. Meidän roolinamme on tässä arvioida toimia, vaikutuksia, lisäarvoa, joita syntyy globalisaatiorahastosta ja tarkastella myös asioita eteenpäin ja miten voimme tehokkaammin saada rahaston toimiston. Olen kiitollinen kollegoille. EGF on pieni rahasto verrattuna esimerkiksi sosiaalirahastoon ja se on aika uusi rahasto, mutta mielestäni näin ymmärrämme, että voimme muokata sitä myönteisellä tavalla. Mietinnössä tarkastelemme, kuinka voimme auttaa siinä, että rahasto on tehokkaampi. Mitä kumppanuus tarkoittaa? Miten saadaan parempia tuloksia irtisanotuille ihmisille, jotka ovat menettäneet globalisaation takia työpaikkansa? Miten voimme järjestää tätä prosessia niin, että se vastaa, reagoi ripässä ajassa odotuksen. Miten saadaan parempaa vastinetta varoille? Ajattelen työntekijöitä ja veronmaksajia, miten rahat voidaan tehokkaammin käyttää. Miten voimme varmistaa, että meillä on relevantteja tietoja, joiden kautta voidaan arvioida tuloksia, joita rahastosta saadaan ilman, että liiallisia vaatimuksia asetetaan jäsenvaltioille. Sitä ratkaisevan tärkeää, kuinka me voimme varmistaa henkilökohtaisen hyvin eh, suunnitellun toiminnan, joka sopeut- räätälöidään yksilön tarpeisiin työttömyystilanteessa. Tässä tarvitaan kahta asiaa ja Me ilmaisemme solidaarisuuttamme vaikeana ajankohtana ihmisen elämässä ja toiseksi autamme siirtymän vaiheessa, jotta saadaan uudestaan kestävä työpaikka aikaiseksi. Mikä sitten tekee EGFn erilaiseksi kuin esimerkiksi sosiaalirahasto? Globalisaation rahasto kohdentaa toimintansa hätätilanteisiin. Sosiaalirahasto toimii rakentuneemmalla tavalla. Molemmilla on plussansa ja on mm, hieno nähdä, miten äh, nämä rahastot täydentävät toisiaan jäsenvaltioissa. Olemme myös ehdottaneet sitä, että jäsenvaltioiden pitää saavuttaa synergiaa näiden kahden rahaston välillä me korostamme sitä, että sosiaalirahastovaroja voidaan käyttää jatkotoimiin globalisaatiorahaston toimien jälkeen ja edistää investointeja ja työpaikan luontia yleisesti. Mitä myönteistä tässä on? Aika rajat ovat parantuneet huomattavasti johtuen kaikkien toiminnasta, jäsenvaltiokomissio, parlamentti ja niin edelleen. Tässä on mukana myös itsensä työllistäjät ja EGF on nyt osa johda, yhte, yhdessä johdettua hallintajärjestelmää, jolloin tyytyväinen, että komissio on näin tehnyt. Yhteisrahoitusta on lisätty 60 prosenttiin, jäsenvaltiot käyttävät enemmän tätä rahastoa ja käyttävät yksilöllistämisiin toimiin 35 prosenttia varoista, ja monet viimeaikaiset hakemukset tätä varankäyttöä on ollut paljon vähemmän. Tilintarkastustuomioistuin kertoi meille, että lähes kaikki globalisaatiorahaston edunsaajat saivat apua ja hyötyivät räätälöidystä toimenpiteistä virrat, ihmisiä saatiin työpaikoille 50 sitten, kun ihmiset tottuvat tähän rahastoon, hakemuksia tullaan enemmän ja ajoissa. Mutta vieläkin on kielteisiä seikkoja. Jäsenvaltiot eivät käytä EGF tarpeeksi usein, eivätkä usein käytä poikkeuslupia hyväkseen. Rahoitusta on leikattu 500 miljoonasta 250 miljoonaan. Budjetin täytäntöönpano on vain 55 prosenttista, mutta paranee kuitenkin. Ja tässä hakemuksia keskittyy ö, esimerkiksi autoteollisuudesta ja ilmailusta. me meidän täytyy suhtautua eri tavoin eri tarpeisiin ja auttaa irtisanottuja on tärkeää suojella, suunnitella EGFn työ niin, että ymmärretään ihmisen tarpeita ja jäsenvaltioiden täytyy julkisesti antaa kaikki tieto koskien rahaston toimintaa ja pitää asettaa määrällisiä tavoitteita työmarkkinoille pääsystä, että voidaan mitata tuloksia. Ja vielä kaikkein tärkeintä on, että rahastoon täytyy pystyä takaamaan EUn antama lisäarvo irtisanotulle työntekijöille saman veronmaksajalle. Näin voimme vedota sen puolesta, että rahaston toimintaa voidaan jatkaa ja entisestään laajentaa. Kiitoksia edustaja Harkin. Seuraavaksi puhuu budjettivaliokunnan nimessä edustaja Dynano, yksi minuutti. Kiitoksia esittelijä arvioi jo globaalista rahasta. Minä puhun täällä budjettivaliokunnan nimissä. Tarkoituksena on se, että työntekijöille ja hallinnoille ja myöskin työmarkkinosapuolelle halutaan mielekäs ratkaisu. Tarkoituksena on auttaa palkansaajia irtisanomisten yhteydessä. Palkansaajilla ei ole mitään muita mahdollisuuksia. Nyt pitäisi nopeuttaa rahaston toimintaa. Se olisi tärkeää. Toinen tärkeä seikka olisi, että olisi parempi, mikäli voitaisiin ennaltaehkäistä ongelmia sen sijaan, että pyritään korjaamaan. Nyt pitäisi pystyä ennakoimaan asioita. E, olipa sitten kyse globaalistumisesta tai e, työn muuttamista teknisemmäksi, koneistetummaksi ja muista tekijöistä. Komission pitäisi ottaa tämäkin ulottuvuus huomioon ja tehdä sellaisia ehdotuksia, jotka olisivat hyödyksi, mikäli me haluamme auttaa työntekijöitä, palkansaajia tässä muuttavassa maailmassa. Varsinkin PK-yrityksille pitäisi antaa tukea, koska tällä hetkellä PK-yritykset menevät tämän nurin suurin joukoon, niin tältä pitäisi voida välttyä. Edustaja Taisen, olkaa hyvä. Komission nimissä. Rouva Taisen, olkaa hyvä. Thank you, President. Dear President. Kiitos puhemies, hyvät esittelijät, ja parlamentin arvon jäsenet. Ensin haluaisin kiittää esittelijöitä, edustaja Harkinia sekä budjettivaliokunnan esittelijöiden siitä, että he ovat kiinnittäneet huomiota globalisaatiorahaston toimintaan siitä lähtien, kun se käynnistettiin vuonna 2007, varsinkin edustaja Harkin. Tämä mietintö on meille hyvin hyödyllinen. Siinä on paljon parannuksia asetukseen 2014-2020 ajanjaksolle ja siinä on heijasteltu rahaston toimintaa ja siinä on vielä toki tilaa hienosäädölleen. Tämä on EGF, e, Euroopan globaalisuusrahasto on tällainen hätätilaväline ja nykyisessä budjettitilanteessa se ei voi olla välintuloväline työpaikkojen menettämiselle johtuen Euroopan unionin kauppasopimuksista. Jotkut asioista, joita on painotettu tilintarkastustuomioistuimen raportissa on otettu huomioon jo nykyisessä asetuksessa, kuten esimerkiksi globalisaatiorahaston äh, toiminta äh, työntekijöiden äh, koulutusjärjestelmissä ja tämä on, käsittelykaudet ovat nyt myös lyhentyneet 28 viikkoon 41 viikosta. Ja pidän hyvänä komission ponnisteluita saada aikaan standardidoituja menettelyitä globalisaatiorahaston äh, toimintaan ja tietokoneistamiseen ja esimerkiksi huomioimiseen esirin yhteydessä. 2016 äh, raportointimalli äh, EGR järjestelmässä on parannus ja tästä tulee ja SFC tulee olemaan osa tätä. Ja nykyinen, nykyiset poikkeusluvat, jotka antavat pääsyn EGR-rahoitukseen, eh, huomioidaan myös näissä hakemuksissa. Ja yleensä 55-vuotiaiden määrä eh, oli kolminkertainen verrattuna eh, niihin, jotka olivat 15-24. Eli globalisaatiorahasto tukee nykyisessä EGR-asetuksessa sitä, että voidaan tasapainottaa tätä tilannetta ja olla solidaarisempia nuorten työttömien suuntaan niillä alueilla, joissa on korkeat työttömyysluvut. Komissio on samaa mieltä, että meidän täytyy antaa enemmän tukea eh, varsinkin niille alueille, jotka ovat eh, nuorisotyöttömyysaloitteen eh, alaisia ja että tätä jatketaan vielä vuoden 2017 jälkeen. Ja komissio eilen hyväksyi ehdotuksen siitä, että jatketaan tätä poikkeusta osana väliarviointia monivuotisessa rahoituskehyksessä. Huomioin, että olette huolissanne siinä, että PK-yritysten työttömäksi jääneet työntekijät ovat heikommassa asemassa saada tukea EGRstä kuin suurten yritysten työntekijät. Mutta suuret yritykset tai PK-yritykset, kummat niitä tukea saavat, se liittyy kansallisiin preferensseihin monet käyttävät tätä interventiokriteeriä artiklassa yksi a Esimerkiksi Espanjassa siellä käytettiin tätä interventiokriteeriä yksi b eli vähintään tai että erityisesti pk-yrityksiä tuetaan. Haluaisin muistuttaa että komissio on edistänyt äh, myös äh, vertau, tavallaan vertaistukea, hyvien käytänteiden vaihtoa heti tämän äh, EGRn äh, käyttöönoton jälkeen. Ja komissio järjestää kaksi kertaa vuodessa tällaisen äh, kontaktitapaamisen, jossa voidaan vaihtaa parhaita käytänteitä. Me tuemme informaation jakamista niin, että jäsenvaltiot voivat ottaa oppia toisiltaan. Kiitokset huomiostanne. Thank you very much, Commissioner Tyson, for your speech. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu Agnes Jongerius. Olkaa hyvä. Kiitos. Juuri eh, talouden stagnaation aikoina ja globaalistumisen eh, saadessa enemmän jalasia on äärimmäisen tärkeää huolehtia niistä ihmisistä, jotka vetävät lyhyemmän korren. Eh, Nämä menetykset ja hyvinvoinnin menetys ovat asioita, jotka on myös otettava huomioon, kun ajatellaan globaalistumista ja kansainvälisen kaupan vaikutuksia. Luonnollisesti jäsenvaltiot ovat tässä eturintamassa, mutta jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus ja näin ollen rahasto solidaarisuuden välineenä, välineenä on äärimmäisen tärkeä asia. Inta-valiokunta katsoo, että kun tehdään kauppasopimuksia, aina on analysoitava niiden vaikutukset muun muassa työpaikkojen vähentymiseen ja myöskin rakenneuudistuksiin. Meidän on äärimmäisen tärkeää keskittyä todella tähän sosiaaliseen ulottuvuuteen ja toivomme, että EGR voi näin hyödyntää myös näitä globalisaation häviäjiä. Kiitoksia. Nyt sitten kansallisen kaupan valiokunnan nimissä ja budjettivaliokunnan nimissä edustaja Valli. Kiitoksia puhemies. Tiedon puute tekee vaikeaksi ymmärtää garantisca l'accesso al pubblico di tutti i documenti. On erittäin vaikeaa katsoa tai päätellä, onko tuki globaalista rahastosta ollut tehokasta ja vaikuttavaa vai ei. Me halusimme täysimittaiset tiedot, jotta tietäisimme, kuinka toimet vastaavat talouden ennusteita ja niitä tosielämän tilanteita, jotka kohtaat ihmisiä, jotka ovat joutuneet työttömiksi. Yritysten sulkeminen, saattaa olla kyseessä taikka sitten tuotannon siirto toiseen maahan tai toiseen jäsenvaltioon, saattaa olla taustaa tai sitten aggressiivinen verosuunnittelu ja veronkierto. Ei kansalaisten pitäisi joutua maksamaan siitä, että yritysten tuottotaso kärsii. Meidän pitäisi tarkastella sellaisten yritysten tilannetta, jotka siirtyvät ihan ulkopuolelle päästäkseen yli ongelmista ja samalla sitten irtisanotaan ihmiset. Kiitoksia sitten edustaja Deutsch aluepoliittisen valiokunnan nimissä. Kiitos puhemies. Kun olen todella vastuussa regivaliokunnan lausunnosta tähän mietintöön, haluaisin kiinnittää huomionne siihen tosiasiaan, että globalisaatiorahastolla sekä esirillä on synergia etuyhteys ja tätä yhteyttä tulisi todella vahvistaa. Kohesiopolitiikka on huolehtinut hyvin pitkälti kriisin kielteisten vaikutusten pehmentämisestä ja huolehtinut siitä, että kestävä työllisyys on tullut yhä mahdollisemmaksi. Meidän on nyt käytettävä kaikkia käytettävissä olevia rahastoja, välineitä. Kun ajatellaan hakumenettelyjä, globalisaatiorahaston hakuaikahan oli 10 kuukautta ja se on kyllä liian pitkä aika. Toimet, jotka vähentäisivät tätä, tai lyhentäisivät tätä kautta, olisivat keskeisen tärkeitä. Kiitoksia. Sitten kuulemme naisten oikeuksien valiokunnan lausunnon laatijan Blinkevichuten puheenvuoron. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää ja me toivomme, tai me tiedämme, että globalisaation rahasto on auttanut monia ihmisiä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa Euroopassa. Sen vaikutus on erittäin merkittävä äh, tässä taloudellisessa kriisissä, kun monet teollisuudet äh, ovat ongelmissa ja ihmisiä irtisanotaan. Neljä sektoria minun kotimaassani on käyttänyt eh, globalisaatiorahastoa huonekalu, rakennus ja elektroniikkasektorit. Ja tämä on merkinnyt paljon pienille eh, työmarkkinoille, kuten Liettuassa. Haluaisin painottaa, että vain yksi kolmasosa tuen saajista olivat naisia. Se todennäköisesti liittyy siihen, että sektori sektorit, eh, jotka yleensä työllistävät enemmän miehiä, niihin on iskenyt tämä taloudellinen kriisi kovempaa. Mutta pyytäisin komissiota kuitenkin eh, olemaan varuillaan ja huolehtimaan siitä, että naisia ei kohdella huonommin ja että he saisivat tällaisia personalisoituja paketteja, jotka vastaisivat heidän tarpeitaan. Ja kehottaisin myös eh, jäsenvaltioita keräämään tilastoja sukupuolelle niin, että kykenemme seuraamaan ja vertaamaan näitä eri sektoreita ja sitä, että vahvistetaanko ihmisten taitoja ja pätevyyttä tällä tuella. Kiitoksia. Uskon, että te voitte luottaa siihen, että meillä on komissaari, joka on erittäin pätevä naisten oikeuksien puolustaja. Seuraavaksi sitten ryhmien puheenvuorot. Kansanpuolueen nimissä puhuu edustaja Zogor. Thank you. As we concluded <clears throat> yesterday during the... Eilen kun keskustelimme muun muassa Alstom-tapauksesta, saatoimme nähdä, että että Euroopan uudelleen teollistamisessa ei ole mitään helppoja ratkaisuja. Ajatellaan rakenneuudistuksia esimerkiksi maailmankaupassa tai rahoituskriisejä tai muita ongelmia Euroopassa ja muualla maailmassa, niin kysyntä saattaa romahtaa yhtäkkiä ja tämä vaikuttaa sitten työntekijöihin ja yrityksiimme. Siksi meillä täytyy olla Euroopan laajuinen turvaverkko joukko, joka suojelee tällaisissa tapauksissa työntekijöitä ja yrityksiä. Ja tämähän meillä jo on. Euroopan globalisaatiorahasto on tukenut heikossa asemassa olevia työntekijöitä löytämään uutta työtä ja niin edelleen. Ja siksipä se osoittaa, että että mm, EGR on äh, onnistunut hyvin, mutta se voisi onnistua vieläkin paremmin tulevaisuudessa ja toimia entistä tehokkaammin. Haluan kiittää esittelijää hänen työstään ja erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitos. Ah. Kiitoksia. Teillä on esittää kysymys sinisen kortin nojalla. Sopiiko tämä teille? Olkaa hyvä, edustaja Zani tisztelt képviselő úr! <clears throat> Eh, kiitos eh, puhemies tästä mahdollisuudesta. herra sógor olen samaa mieltä teidän kanssanne. haluaisin kysyä mielipidettänne yhdestä asiasta. Nämä erittäin vaikeat eh, neuvottelut TTIPistä, luuletteko, että tämä antaisi tarpeeksi sosiaalisia oikeuksia vai tekisikö se globalisaatiorahaston käyttämisestä turhaa? On vielä kädynk. No niin, olemme aivan varmasti tässä ihan äh, samaa mieltä. Huolehdimme samoista kysymyksistä ja huolenaiheemme ovat samat. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten äh, SND-ryhmän nimissä edustaja Areena. Euh, Kiitoksia Kiitos Marian Harkinen hänen tekemästään työstä samoin varjoesittelijöille lausunnolaitille kiitoksia, että Komissio sanoi eilen, että ne, jotka eivät ole työssä tai koulutuksessa, e- heihinkin pitäisi ulottaa globalisaatiorahaston toiminta. Kiitos siitä. Työntekijät, jotka menettävät työpaikkansa, ovat joutuneet kärsimään maa, globalisaation tuomista muutoksista ja yrityssanarauksista. päiväinen globalisaation maailma edellyttää, että meillä on väline, jolla me voimme toimia heidän puolestaan. Se täytyy vahvistaa, jotta voimme selvitä globalisaatiosta. Yhä useampi ihminen on häviäjä tässä tämän nimen vuoksi meidän pitäisi nostaa myöskin interventioiden suuruutta ja ottaa huomioon olosuhteet niin, että voitaisiin mukauttaa vaatimuksia va- tilanteen mukaan. Lisäksi täytyisi ottaa huomioon se, mitä Rova Tyson sanoi. Hän sanoi, että rahastosta ei saa tulla kaupallisen politiikan korvike tai vastakappale Malmström sanoi aivan toista. Malmström yleisessä poliittisessa lausumassaan sanoo, että eurooppalaisen rahastoon täytyy turvautua, jotta voidaan kielteiset kaupan vaikutukset kompensoida. Mikä on suorastaan hälyttävää on se, että kun puhutaan kauppapolitiikasta, Malmström sanoo, että ei ole mitään kielteisiä vaikutuksia kaupasta. Tämä on melko erityis, eri, erityislaatuista, että kummallista tässä keskustelussa. Eilen, kun puhuttiin Afrikasta, sama lausuma. Hän sanoi, että mitään kielteisiä vaikutuksia ei ole maataloudelle, vaikka tiedetään hyvin, että kielteisiä vaikutuksia on. Ja sanotaan, niitä on vaikea ennakoida. Ja suoraan sanottuna, meidän täytyisi voida tehokkaasti varautua tuleviin kielteisiin vaikutuksiin eri teollisuuden aloilla niin, että ihmiset eivät menettäisi työpaikkoja, jo, mikäli niin pitkä kuin mahdollista pitäisi toimia juuri tällä tavalla ennakoivasti. Kiitoksia, arvoin edustaja. Seuraavaksi ECR-ryhmän nimissä edustaja Gerike. non è in aula, allora... Hän ei ole paikalla. Seuraavaksi sitten ALDE-ryhmän nimissä edustaja Calvet Jambon. Gracias. Kiitos, puhemies. Ja kolmas eh, kerta, kun eh, jo komission jäsen kuuntelee minua tällä täysistuntoviikolla. Kovaa työ teilläkin, mutta tälle jälleen tosiaan oikein hyvää huomenta. Ja mitä globalisaatiorahastoon tulee, me kaikki arvostamme kovasti edustaja Harkkinin esittelijän tekemää työtä. Ja aluksi sanoisin, että kaikki nämä asymmetriset shokit ja talouden kehittyminen, kaikki muutokset, jotka tulevat yhtäkkiä, riskiä aiheuttavat tilanteen, jossa on voittajia ja häviäjiä. Ja todella siis kauppapolitiikka on muuttunut kovasti ja lyhyen aikavälin häviäjiä voi olla. Ja Euroopan sosiaalimalli on olemassa juuri siksi, että siirtymäajan aikana tuemme, autamme näitä häviäjiä. Siksipä on aivan äärimmäisen tärkeää käyttää ja myös vahvistaa Euroopan globalisaation rahastoa niin, että että esimerkiksi sellaiset alueet, jotka ovat eniten kärsineet, saavat tarvitsemansa tuen kun sitten ajatellaan näitä nuoria, jotka eivät ole koulutuksessa eivätkä työelämässä, myös he tarvitsevat ehdottomasti tukea. No, liittyykö tähän rahastoon sitten jotain ongelmia? No, ehkäpä siitä tulisi tehdä hiukan horisontaalisempi luonteeltaan, koska äh, nyt voi syntyä vaara sille, että se syrjii joitain äh, aloja tai joitain äh, yrityksiä samalla alalla. Ja nyt komission tulee todella pyrkiä sosiaaliseen kohesioon silloin, kun talouskehitys ajaa jotkut ihmiset häviäjien leiriin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi GUE-ryhmän nimissä edustaja Boilan. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää Rouva Haakin ja hänen tekemästään työstä täällä mietinnön yhteydessä. Yhdyn joihinkin kommentteihin, jotka täällä esitettiin. EGR e on erittäin myönteinen vaikutuksiltaan, mutta rahaston käyttöä on yleensä sellaista, että se kompensoidaan sitä politiikkaa, joka on perikin komission suunnalta peräisin. Kyse on teollisuuden saneerauksista ja perusta kaupasta. Juuri tämä on luonut, nämä eivät ole luoneet tarpeen EGR-rahoitukselle. Työpaikkoja menetetään ja työntekijöiden oikeudet ja sosiaaliset ja muut seuraamukset, jotka ovat korjaamattomia, ovat tämän kaiken seurasta. Nyt tarvitsee siis suurempaa avoimuutta ja myöskin keskivälin arviointeja jäsenvaltioiden kontolle kohdalle niin, että voitaisiin paremmin arvioida EGRn rahaston toimintaa ja ennakoida ongelmia etukäteen paremmin. Minun maassani Iranissa on ollut EGR-rahastosta e hyvin paljon alikäyttöä ja sitten jos, jotakin rahaa on jouduttu maksamaan takaisin, koska sitten on käytetty loppuun. Tämä on työntekijöitä kohtaan. Työntekijäthän siitä kärsivät, mikäli rahasto ei kunnolla hyväksi. Pidän myöskin hyvän sitä, että, että viitataan vahvempiin työolosuhteisiin ja parempiin työyhteisön sisäisiin ja vapaaehtoissektorin parempiin suhteisiin. Tämä on erittäin tärkeää, varsinkin kun on kysymys, jotka eivät ole työelämässä, eivätkä myöskään koulutuksessa. Eli täytyy tarjota mahdollisuuksia globalisaatioraston kautta. Kaiken kaikkiaan mietin erittäin hyvä. Jälleen kerran haluaisin kiittää Rova Haakinen hänen tekemästään työstä ja siitä, että hän onnistui saamaan konsensuksen. Toivon mukaan tätä mietintöä voidaan tukea. Mrs. Boylan, there is a blue... Edustaja Boylan, teillä halutaan, halutaan esittää kysymys sinisen kortin nojalle. Oletteko valmis vastaamaan kysymykseen? Herra Hiul, olkaa hyvä. Kiitos eh, edustaja Boylan olen täysin samaa mieltä teidän analyysinä alusta, jotka liittyvät äh, globalisaatiorahaston äh, ongelmiin. Mutta hyväksyttekö te sen, että jo se, että globalisaatiorahasto on olemassa, antaa mahdollisuuden suurille yrityksille, kun he aikovat irtisanoa, tietää, että he voivat äh, tavallaan potkia pois enemmän ihmisiä ja päästä kuin koira veräjästä johtuen nimenomaan globalisaatiorahaston olemassaolosta, joska koska jos sitä ei olisi, niin kansalliset rahastot joutuisivat maksamaan suuria rahoja irtisanotuille. Olen samaa mieltä enimmäkseen teidän lausumanne kanssa. Henkilö, joka on kuullut vuosien ajan ammattiyhdysliikkeen piiriin, minä pidän työntekijän etua päällimmäisenä. Meidän täytyy varmistaa kunnolliset irtisanomiskorvaukset ja myöskin vahva neuvotteluasema työhtöneuvottelussa työntekijöille. Ja Euroopan unionin tasolla pitäisi saada muutoksia kauppaan ja myöskin monikansallisten yritysten kohteluun. Nehän kohtelevat työntekijöitä surkealla tavalla. rahasta on aina, mikä työntekijöillä on. Siksi minä vastaakoisesti hyväksyn tämän asian, koska me tarvitsemme kaiken, mitä vain voimme saada. Iranissa ja monissa muussakin jäsenvaltiossa Globaalisen rahaston kautta voidaan ottaa ihmisiä takaisin työhön, mutta meidän täytyy todellakin muuttaa EUn politiikkaa, kun on kyse monikansallisista yrityksistä ja niiden kammottavasta tavasta kohdella työntekijöitä. Kiitoksia kysymyksistä ja vastauksesta. Seuraavaksi sitten edustaja Vana, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minäkin haluan esittelijä Harkinia kiittää erittäin erittäin, erittäin rakentavasta, tavoitehakuisesta yhteistyöstä. Meille vihreille globalisaatiorahasto on hyvin, hyvin tärkeä taloudellinen ja sosiaalinen väline, mm, joka tukee niitä ihmisiä, jotka uhkaavat joutua köyhyysloukkuun siitä syystä, että globalisaatio on vienyt työpaikat alta. Nyt meillä täytyy olla tällainen turvaverkko, joka todella ajattelee ihmisiä eikä mitään muuta. Näin ollen haluamme antaa ponnekkaan tukemme tälle mietinnölle. Olemme hyvin, hyvin tyytyväisiä siihen, että ehdottamamme sukupuoliulottuvuus on otettu myös huomioon asiassa niin, että niin naiset kuin miehetkin tulevat hyötymään rahastosta ja saamaan sieltä tukea. Jos ja kun kauppapolitiikka menee pieleen väärään suuntaan, niin ei tietenkään tämä rahasto sitä voi korjata, niin kuin täällä Danonkin totesi aiemmin. Rahastoa täytyy kyllä uudistaa. Muun muassa tulisi huolehtia siitä, että kaikkien jäsenvaltioiden työntekijät voivat hyötyä globalisaatiorahastosta eivät ainoastaan ne, joiden jäsenvaltioissa tietoa sattuu olemaan eniten tai jotka sattuvat työskentelemään suurissa konserneissa, joilla on hyvät mahdollisuudet hakea tukea. Katsomme, että erilaiset porsaanreijat tulisi ehdottomasti tukea, koska jäsenvaltioilla on vastuu työmarkkinapolitiikassa ja sosiaalipolitiikassa, eivätkä ne saa tätä vastuuta säilyttää globalisaatiorahaston harteille. Muuten katson, että että mm, tilintarkastustuomioistuimeen tulisi nimittää naisia, yksinomaan naisia siihen asti, että saadaan tasapaino kuntoon. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Acker, EFDD-ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. President. Kiitoksia, puhemies. Euroopan globalisaatiorahasto, melkoinen eufemismi sanoisin. Ja väitän, että se voi ratkaista kaikki ongelmat Euroopan unionissa. Lisää rahaa, lisää rahaa, lisää rahaa. Aina sama ratkaisu. Politiikka ei muuteta, suunta ei muuteta. Ja yhtenäisvaluutta, sehän aiheuttaa pelkkää kurjuutta Etelä-Euroopassa ja hiipii pikkuhiljaa pohjoiseenkin. Ei sitäkään luovuta herran, herranen aika. Ja sitten kaikki tämä rahoitetaan veronmaksajat, jotka muutenkin jo kärsivät. Saattaa olla, että PKT-luku nousee, mutta minun maassani tuottavuus on ehkä hieman kasvussa, mutta ihmisten palkkoja on leikattu, koska halpaa työvoimaa tulee mielin määrin vapaan liikkuvuuden ja avointen rajojen vuoksi, mutta on toinenkin tapa toimia, toinenkin tapa muuttaa asiaa. Voidaan ottaa ohi takaisin omiin käsiin. Demokraattinen vallankumous on meneillään. Kansanäänestyksiä järjestetään kohta joka ikisessä jäsenvaltiossa. Ja tämä tulee tapahtumaan. Kyllä se tulee tapahtumaan. Joten menkää nyt ajan, seuratkaa aikaanne, muuttakaa kauppapolitiikkaa niin, että otatte huomioon ensin oman maanne ja kansalaistenne edut. Me olemme täällä me emme ole täällä tekemistä, mitä EU haluaa. Me olemme tekemistä täällä sitä, mitä äänestäjämme haluavat. 17,4 miljoonaa ihmistä yhdistyneen kuningaskunnassa enemmistö päätti, että kauppapolitiikan puolella ohi täytyy ottaa takaisin omiin käsiin. Tällä tavalla voimme vähentää irtisanomisia ja varmistaa, että mistään irtisanomiskorvauksista ei tarvitse puhua. Noudatakaa meidän esimerkkiämme. Ottakaa ohi takaisin omiin käsinne. Varmistakaa, että demokratia ja tavalliset kansalaiset ovat loppupeleissä voittajia. E Edustaja Zailsta sitten enf de verordening... Kiitos. Asetus on hyvin selkeä globalisaatiorahaston tavoitteesta. Se on tarkoitettu, että ihmiset saadaan takaisin työpaikalle. Ihmiset, jotka ovat menettäneet työpaikkansa globaalin finanssikriisin vuoksi. Mutta alle puolet eh, ihmiset, eh, jotka saavat tukea tästä rahastosta, saavat eh, uudelleen työpaikan ja tämä ei ole menestys. Ja toisekseen ei enää ole mitään maailmanlaajuista kriisiä, joten ehdot eivät täyty. Vain Euroopan unionissa tämä kriisi on käynnissä sen vuoksi, että euromaissa se on vielä pahempi joten tämä rahasto ei enää täytä omia kriteereitään eikä se ole menestys. Miksi me sitten yhä laitamme sinne rahaa? Ei, ainoa, joka sitä nyt käyttää, on EU itse. Ja nyt talous, finanssi ja sosiaalipolitiikan kannalta tämä on itse asiassa huono merkki. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi ESR-ryhmän nimessä edustaja Gericke. Kiitos puhemies. Eilen kuulimme komission puheenjohtajan puheen unionin tilasta ja valittelimme kauheasti sitä, että unioni ei ole kansalaisten ihmisten unioni. nyt puhumme sitten globalisaatiorahaston vaikutuksista. Sehän on malliesimerkki siitä, mikä on oikein hyväksi tarkoitettu EUn taholta, mutta metsään menee. Tarkoitushan on tässä tukea työntekijöitä ja myös itsenäisiä ammattiharjoittajia, jotka ovat menettäneet työpaikkansa ja konkreettisesti tukea heidän paluutaan työmarkkinoille. Tarkoitus on tukea sellaisia kaupunkeja ja alueita, joihin iskee suuren yrityksen sulkeminen ja näin ollen kova taloudellinen shokki. No niin, hyvä niin. Mutta mutta Der Spiegel-lehti, saksalainen lehti, kirjoittaa, että on myös miljoonia, joita kukaan ei halua. Siksi ryhmäni on minun avustuksellani ollut mukana tekemässä työtä rakentavan kriittisesti tästä rahastosta on tehtävä parempi, jos siinä halutaan olla, olevan mitään järkeä. Tuen on oltava suoraa, epäbyrokraattista, nopeasti toimivaa ja sehän, hyvät naiset ja herrat, on merkittävä ja merkittävin haaste rahaston kauden loppupuolella. Janopulos. Edustaja Zajanopoulos seuraavaksi. Kiitoksia puhemies. Globalisaation rahaston tarkoituksena on auttaa ihmisiä, jotka ovat menette työpaikkansa, heidät on määrä auttaa takaisin työmarkkinoille. Samalla kun yritykset menevät nurin kilpailun vuoksi, jotkut yritykset pystyvät käyttämään Maastrichtin sopimuksen voimaan astuttua hyväkseen vapaata liikkuvuutta. Samalla kuitenkin jotkut yritykset häviävät tässä kilpailussa Globalistuminen aiheuttaa ihmisten mielissä pelkoja, eikä EGR ole mikään varsinainen varannuskeino, se on pelkkä aspiriini. Tarkastelenpä työttömyyden kustannuksia ja kaikkien niitä työttömyyskorvauksia joudutaan maksamaan. Ja varsinkin sitä, että pk-yritykset erityisesti kärsivät, ei yksi aspiriini tällaista työttömyyden aiheuttamaa päänsärkyä kyllä auta parantamaan. Nyt täytyy varmistaa että korvaukset kaikille, jotka menettävät työnsä. Kiitoksia edustaja Kasa. Olkaa hyvä. fond importanti. Diskussjoni li kellna l bira per eżempju, fuq situazzjoni diffiċli li edha tiffaċċja l-kumpanija Caterpillar fil belġu u eżempju tajjeb ta' fejn l-IGF jista' jkun effettiv Naturalment hemm fejn wieħed jimprovja, naturalment il-problema li għandna. Momento onorevole Casa, manca la traduzione in non so in quante lingue. It's okay. In italiano non c'è, non so se nelle altre. No. There is a translation. Do you have the translation in other languages? It's okay? Yeah. Naturalment, għal eh, kontet eh, nitkellem dwar id-diskussjoni li kien viittasin eilisiin keskusteluihin Caterpillar-yrityksestä Belgiassa, joka on hyvä esimerkki siitä, kuinka globalisaatiorahastoa voi käyttää. Meidän täytyy olla tehokkaita, vielä tehokkaampia, meidän on ryhdyttävä välittömiin toimiin. Meidän ei pidä antaa työntekijöiden odottaa kauan ennen kuin he pääsevät takaisin työmarkkinoille tässä tämän rahaston suhteen on saatu paljon aikaan ja toivomme, että jäsenvaltiot käyttäisivät tätä hyväkseen mahdollisimman paljon, koska tämä voi todellakin auttaa tässä hankalassa tilanteessa, jossa nämä työttömäksi jääneet elävät. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Ulskuk. Eh, Kiitos puhemies on hyvin tärkeää, että arvioimme sitä, miten globalisaatiorahasto voi hyödyntää yhä useampaa yritystä, niin pientä kuin suurtakin. Vielähän ei ole sovittu tästä kynnysarvosta, siis siitä montako työntekijää tulisi yrityksessä olla, että se voi hyötyä tästä. Minulla on konkreettinen esimerkki tästä Findus Skoonessa. Äh, nyt on epävarmaa, voitaisiinko auttaa Findusin työntekijöitä, äh, koska ei ole vielä sovittu tästä yrityksen koon kynnysarvosta. Äh, kyse on kokonaisesta alasta ja katson, että ehdottomasti tällöin rahaston tulisi voida toimia. Täytyy katsoa, mitenkä globalisaatiorahasto voi pehmentää iskun vaikutusta myös yrityksiin, jos kyseessä on vaikkapa kauppakiista, kauppasota. Komissio on sanonut, että tällöin rahastoa ei voi ottaa käyttöön, mutta parlamentti on toista mieltä. Sanonkin komissiolle, että meidän täytyy sopia rahaston soveltamisesta ja me olemme luonnollisesti kuunnelleet myös kauppakomissaari Malmströmiä

aivan liian alhaiseksi jopa neljään prosenttiin. lopuksi haluan kiittää esittelijää hän on hyvin arvokkaasti eh, tuonut uudistusehdotuksia ja kertonut globalisaatiorahaston toiminnasta. kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi menettelmän puhujalistaa. Edustaja Hedman ensimmäisenä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 jäsen. Haluan lämpimästi kiittää esittelijä Harkin ja Hän on erittäin hyvin äh, tehnyt yhteenvedon siitä, mitä EGR on tähän mennessä saanut aikaan. Ja äärimmäisen tärkeää on tehdä ero EGR ja Euroopan sosiaalirahaston välillä. Ne toki täydentävät toisiaan ja niillä on osittain sama kohderyhmä, mutta samalla on muistuttava, että Euroopan sosiaalirahasto äh, pohjautuu monivuotiseen äh, ohjelmointiin, kun EGR voidaan soveltaa lähes ad hoc. Ja siksi katsonkin, että meidän tulisi varmistaa, että meillä on mahdollisimman hyvä tehokkuus ja synergiaa näiden kahden välinen välillä. Samoin tärkeää on varmistautua siitä, että investoidaan pitkäaikaisiin ratkaisuihin, jotka parantavat äh, työmarkkinoita. Valitettavasti, jos nyt äh, tarkastellaan niiden ihmisten äh, määrää, jotka työllistävät itse itsensä, niin heidän osuutensa EGR on liian alhainen. Edustaja Negrescu. Președinte, am vrut să iau cuvântul în calitate de raportor special al grupului socialist Kiitoksia puhemies. Pyysin puheenvuoroa, koska olen budjettivaliokunnassa suosittiryhmän varjoesittelijä tämän rahaston osalta. Olen usein ollut esittelijänä lukuisien avustuspyyntöjen yhteydessä. Nähdäkseni työntekijöiden määrää koskeva kynnys on asia, johon pitäisi tehdä muutos, jotta pk-yrityksistäkin pääsisivät tuen piiriin. Tätä rajaa pitäisi laskea. Lisäksi tukea pitäisi antaa tasaisemmin eri Eurooppaa, koska joissakin jäsenvaltioissa tukea on saatu enemmän kuin joissakin muissa. Komission pitäisi hyvin myöskin tiedottaa rahaston toiminnasta ja mahdollisuuksista jäsenvaltioille, että sen käytöstä tulisi tehokkaampaa. Kyse on mekanismista, jolla voidaan taistella työttömyyttä vastaan, mutta meidän täytyy varmistaa, että rahasta on riittävästi rahaa käytössään, niin sen pitäisi voida reagoida hyvinkin nopeasti ikäviin tapauksiin, jotka ovat globalistumisen syytä ja pitkän aikavälin rahoitus ja toimenpiteet täytyy varmistaa. Edustaja Marias, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu äh, tukemaan työntekijöitä, jotka on irtisanottu suurten globaalien muutosten myötä. 2007-2013 rahastolla oli 500 miljoonaa euroa, mutta tälle vuodelle tämä laskee 150 miljoonaan euroon. Globalisaatiorahasto antaa Äh, on antanut äh, tukea äh, esimerkiksi Kreikassa supermarkettiketjun irtisanotuille henkilöille 2015. Globalisaatiorahaston roolin huomioiden ja huomioiden, että 16. huhtikuuta esitin jo aiheesta kysymyksen komissiolle, niin tämä vahingon korvaus pitäisi maksaa myös sähköyrityksille, koska kysymys on yli 500 irtisanotusta. En rova Harkin ja puhuu vielä edustaja Tomk. Kiitos puhemies. Minä olen tässä seurannut mm, rahaston toimintaa olen seurannut äh, rahastoon kohdistuvia muutoksia ja mm, alun alkaenhan säännöt olivat hyvin tiukat, äh, rahastoa saattoivat hyödyntää vain suurimmat yritykset, äh, mutta nyt myös itsenäiset ammattiharjoittajat mm, voivat turvautua rahastoon tarvittaessa. Nyt kuitenkin edelleen tarvitaan lisää joustavuutta ja muutoksia. Katson, että PK-yrityksillä ei edelleenkään ole todellista pääsyä tähän rahastoon. Yritykset ja jäsenvaltiot mielestäni ovat toimineet liian rajoittavalla tavalla – rahaston suhteen. Pahoittelen kovasti siitä, että omasta kotimaastani Sloveniasta vain yksi hakemus on ollut menestyksekäs. Vetoaisin komission, että byrokratiaa purettaisiin, että rahasto saataisiin paremmin käyttää. Kiitos. Kiitoksia. Tähän päättyy tämä keskustelu, mutta lopuksi puhuvat vielä komissaari Tyson ja Rova Harkin. E, Rova Tyson, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet jälleen kerran haluaisin ilmaista arvostukseni siitä työstä, jota esittelen on tehnyt. Haluaisin kiittää myöskin parlamentti- ja komission nimissä erittäin arvokkaista ehdotuksista, joilla voidaan edelleen parantaa Euroopan globalisaatiorahaston toimintaa. Sitä täytyy mukauttaa niin pitkälle kuin oikeuden perusta vain mahdollistaa sen, jota voidaan vastata eurooppalaisten työmarkkinoiden vaatimuksia paremmin. Globaalista rahasta ei tänä päivänä voida, voida vielä käyttää ennakoivasti on mukanaan tuomiin muutoksiin varauduttaessa, vaan pikemminkin täytyy olla kyseessä konkreettisia tapauksia, kuten tehtaiden sulkemisia. Henkilökohtainen näkemykseni on, että mikäli voitaisiin ennakoida, ennakointi on aina parempi, tai ennaltaehkäisy on aina parempi kuin ongelmien korjaaminen jälkikäteen. Kauppapolitiikka, jota korjataan sosiaalisen ja teollisuuspolitiikan kanssa, auttaisi paremmin varautumaan muutoksiin, joita uusia kumppanisuhteilla saattaa olla. Tänä päivänä kauppasopimuksissa on aina myöskin sosiaalinen vaikutusarvio mukana. Kauppasopimusten täytyy tietystikin kaiken kaikkiaan tuoda mukanaan myönteisiä vaikutuksia kummankin osapuolen kannalta. Mitään ei voi kuitenkaan sulkea pois sitä, että jotkut talouden sektorit saattavat kärsiä tässä suhteessa olen samaa mieltä Cecilia Malmströmin kanssa. Jotakin pitäisi todellakin tehdä, jotta voitaisiin puuttua mahdollisiin kielteisiin vaikutuksiin, joita maailmansyistä kaupasta on tietyille sektoreille. Ja kuten sanoin, globalisaation rahasto nykymuodossaan ei ole sovelias tähän tarkoitukseen. Arvon parlamentin, arvon parlamentin jäsen voin vakuuttaa parlamentille, että niin kuin puhemiehenkin sanoi, minä tulen varmistamaan sen, että kaikessa politiikassa otetaan huomioon asianmukaisella tavalla tai otetaan käyttöön asianmukaiset sukupuoliindikaattorit, varsinkin kun kyse työmarkkinoista. Sukupuolinäkökohta tullaan siinä ottamaan huomioon. Parlamentin jäsenet, tietystikin pohdimme teidän mietintönne sisältöä vielä ja kun jatkossa katsotaan globaalisen toimintaa vuoden 2020 jälkeen, tulemme ottamaan mukaan kaikki sellaiset muutokset, jotka mahdollisia nykyisen oikeusperustan myötä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten esittelijä Rova Haakin, olkaa hyvä. And thank you colleagues for a most... Kiitos kollegat erittäin hyvästä keskustelusta. En kykene vastaamaan kaikkiin asioihin, jotka otitte esiin, mutta yritän nyt tässä ottaa esiin ainakin osa niistä. Komission jäsen, te sanoitte, että EGR ei voida käyttää välineenä kaikissa työpaikkojen menestyksessä. Ja monet kollegat reagoivat, Maria Arena erityisesti, joka haastoi komission jäsen Malmströmin aikaisemmin siitä, että pieni 150 miljoonan rahasto voisi tukea tämän, tätä aukkoa. Monet kollegat puhuivat myös tavallaan siitä, miten tätä voidaan muuttaa niin, että voitaisiin toimia jo aikaisemmassa vaiheessa ja se voisi olla tehokkaampaa. Joku sanoi, että EGR käytetään myös paljon ja että tämä pitäisi olla lainsäädännöllinen oikeus. Minä en ole sitä mieltä. Jäsenvaltiot takaavat, että ne yritykset, jotka irtisanovat ihmisiä, ovat täyttäneet kaikki lailliset velvoitteensa. Toivon mukaan nämä velvoitteet olisivat laajat, mutta se on toinen asia. Kuitenkin asia on niin, että EGR ei korvaa yritysten vastuuta, vaan se on EUlta solidaarinen, solidaarisuusväline. Olin tyytyväinen, kun kuulin komission jäsenen sanoa, että haluatte jatkaa tätä poikkeusta koska tämä poikkeus, joka koskee näitä ei töissä, ei koulutuksessa olevia, ovat erityisryhmä ja että nämä, tämä poikkeussäännöt on räätälöity heidän tarpeitteensa mukana. Ja kiitän Boylania, jonka tarkistus takaisi myös yhteisön ja kuntien osallistuminen. Komission jäsen Täisen, te puhuitte myös näistä poikkeuksista 4a yksi A ja B, joka koskee pientyömarkkinoita. Haluaisin nyt kysyä, että onko tässä jotain porsaanreikiä. Toivon, että ei. Ja toi, kuulin myös kollegat, jotka kertoivat, että PK-yritysten työntekijöillä ei ole samoja mahdollisuuksia kuin suurten yritysten. Tämä mietintö on kompromissi kaikkien ryhmien kesken ja toivon, että tämä EGR hyväksytään ja että sitä tulee nopeasti hieman kohdennetumpi ja tarkempi väline. Kiitos. Kiitoksia, Rova Hark.